Hi, good uh, morning everybody. Welcome. Huomenta kaikille. Olisin mieluusti sanonut, että viimeinen kokous ennen kesätauka, mutta se jää vielä huomiselle. Tervetuloa päivän kokoukseemme. Ennen kuin aloitamme kokouksen, haluaisin pyytää, että kaikki kuuntelevat tulkkeja, joilla meille viesti tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on nyt 37. työtaistelupäivä hallinnon kanssa, ja tästä syystä tulkkaus päättyy täsmälleen kello 12.30. Kiitos. Thank you very much and uh, good luck with the negotiations. Uh. Lykkyä pyyttyy neuvotteluihin parlamentin hallinnon kanssa. Kaikki ovat vastaanottaneet päivän esityslistan. Mikäli huomioita ei ole, voimme sen hyväksyä. Kuten kaikki tiedätte, tämä kokous lähetetään verkkoon. IMKO-uutiskirje on myös saatavilla, uusin versio siitä, ja toivottavasti voisimme hyväksyä kesäkuun kokouksemme pöytäkirjan. Mikäli vastustusta ei ilmene, me tulkitsemme ne hyväksyttyiksi. Näillä puheilla haluaisin toivota lämpimästi tervetulleeksi Itävallan puheenjohtajuuskauden edustajat Schramböck. Ministeri Schramböck on vieraanamme. Hän on liittovaltion valtiovarainministeri Hän esittelee meille neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Minä esittelisin samalla tiimini täällä, joka on tukenani. Ja he olivat täällä jo eilenkin kanssani ja kiitän tänäänkin heitä saamastani tuesta. On hienoa saada olla täällä tänään puhumassa teidän kanssanne. Odotan myös teidän kysymyksiänne, kommenttejanne ja ideoitanne innolla. Eilen minulla oli tilaisuus käydä hyvin rakentavaa keskustelua tässä talossa ja vastaan neuvostossa näistä kuluttajan suoja-asioista, joten on tärkeää keskustella kanssanne, jotta voimme parlamentin ja neuvoston kesken viedä asioita optimaalisesti eteenpäin. Kyse on siitä, miten voidaan kestävästi vahvistaa Eurooppaa teollisuuden tyyssijana ja se tarvitsee tietenkin yhteensovitettua talouspolitiikkaa, joka pyrkii vahvistamaan yritystemme kilpailukykyä. Yrityksethän viime kädessä luovat työpaikkoja ihmisille Euroopassa. Ja siihen tarvitaan puitteita, oikeudellisiakin puitteita, jotka kestävästi tukevat yrityksiä tässä työssä. Meidän puheenjohtajakaudellamme tärkeä aihe on teollisuuspolitiikka – ja sen yhdistäminen digitalisaatioon. Molemmat ovat tärkeitä aiheita jo sinänsä. Ja meidän mottomme tällä osa-alalla onkin Rethinking Industrial Policy, eli teollisuuspolitiikan uudelleenajattelu. Ja välttämätöntä Tämä yhteensovittaminen on sen takia, että meidän on luotava sellainen talousympäristö, jossa, jossa voidaan saada aikaan menestyksekkäitä liiketoimintamalleja, jotka ovat innovatiivisia. Tämä koskee suuria yrityksiä ja samoin myös pk-yrityksiä ja startuppeja. Meidän pitäisi siis yhdessä saada aikaan sellaiset säätelypuitteet, että ne auttavat digitaalisen murroksen läpi pääsemisessä ja joiden avulla pystytään ennakoimaan sitä, miten tulevaisuus kehittyy ja tukemaan tätä kehitystä. EU-säätelyn todellinen lisäarvo on tuotava näkyväksi ja sen takia Itävalta puheenjohtajavaltiona on ottanut tämän aiheen agendalleen ja pyrimme myös parantamaan lainsäädäntöä ja oikeudenkäyttöä ja teiltähän olemme saaneet paljon tukea tässä työssä ja me jatkamme sen viemistä eteenpäin. Tässä yhteydessä meille tärkeä on myös subsidiariteettiperiaate ja se, että luodaan sellaiset puitteet, joissa asioita voidaan säädellä siellä, missä se parhaiten onnistuu. Tämä on tärkeää äh, pk-yrityksille, startupeille, kasvuyrityksille ja suuryrityksille yhtä lailla. Kasvun ja innovaation tukeminen yrittämisen ympäristössä lähtee siitä, että tuetaan myös tutkimus- ja kehitystyötä ja digitalisaatiota. Ja meidän on pyrittävä nämä puitteet turvaamaan innovaatioiden ja ammatillisen pätevyyden eli tämän skills-puolen eteenpäin vieminen on myös tärkeää meille. Samoin digitaaliset sisämarkkinat. Se on meille aivan erityisen tärkeä hanke ja pyrimme silläkin osa-alueella teidän kanssanne yhteistyössä ja komission kanssa – käynnistämään tarvittavia toimia, jotta digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa saadaan edistettyä keskeästi, keske, tuntuvasti. Ja esimerkiksi tuo alustasta yrity, yritystoiminnaksi Platform to Business-aloite on sillä alalla tärkeä. Meidän on luotava tasaveroiset toimintaehdot kaikille toimijoille – säätelyllämme siten, että talouspuolen lisäksi otetaan huomioon myös kuluttajansuoja- ja ympäristökysymykset. Odotan rakentavaa vuoropuhelua teidän kanssanne ja avointa keskustelua. Toivon, että tämän kuusi kuukautisen puheenjohtajakautemme aikana saamme asioita edistettyä mahdollisimman rivakasti ja saamme pantua erilaisia aloitteita täytäntöön, sillä sehän meidän tehtävämme on panna asioita täytäntöön ja pyrimme käyttämään tämän tulevan puolivuotiskauden niin hyvin kuin mahdollista. Ja kiitän jo etukäteen teiltä saamastani tuesta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin antaa puheenvuoron ensin ryhmien koordinaattoreille. Nikola Danti saa ensimmäisenä puheenvuoron, ellei Karas ole sitten Schwabin tilalla. Schwab on tulossa, joten Nikola Danti saa ensimmäisenä puheenvuoron. Tentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille siitä, että hän on paikalla tänä aamuna. Me luotamme nyt kovasti Itävallan puheenjohtajakauteen. Vaaleihin on aikaa alle vuosi, eli tämä on nyt hyvin tärkeä kausi koska meillä on paljon lainsäädäntöpaketteja, joita olemme käsitelleet tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa. Eli uskon, että puheenjohtajavaltio Itävalta pystyy viemään päätökseen monia lainsäädäntöaloitteista, joita käsitellään sisämarkkinavaliokunnassa. Otan nyt esiin muutaman näistä aloitteista, jotta voimme katsoa, millaisia poliittisia painopistealueita meillä on. Ensinnäkin tämä hyödykepaketti on hyvin tärkeä. Kaksi asetusta ja asetus, joka liittyy markkinavalvontaan. Asetus, joka tekee eurooppalaisista yrityksistä kilpailukykyisempiä. Meidän pitää valvoa myöskin nettiympäristöä, näin voimme tehostaa ja lisätä kuluttajien turvallisuutta. Sitten vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä on toinen tärkeä paketti, jota on käsitelty tässä valiokunnassa. Toivon, että voimme jatkaa työtä niin kuin parlamentissa on tehty – meidän täytyy edetä nopeasti, jotta saamme aikaan tekstin, joka Itävallan puheenjohtajakaudella voisi saada yleisen tuen parlamentilta ja neuvostolta. Vielä haluaisin korostaa paria muuta kohtaa. Verkkoalustat. Meidän poliittinen ryhmämme on saanut esittelijän tähän asian Schaldemosen. Tämähän liittyy verkkoympäristöön, business-to-business suhteisiin verkkoalustoilla. Sitten verkkoturvallisuus. Sehän kuuluu teollisuusvaliokunnalle, mutta se on tärkeä asia myöskin tässä valiokunnassa, kun ajatellaan kaikkia osioita, jotka liittyvät verkkoturvallisuusstandardien tunnustamisen. Ja ministeri, toivon, että puheenjohtajavaltio Itävalta tekee ponnisteluita, jotta päästään yli niistä oikeuksista, joita on neuvostossa liittyen esteettömyyteen. Parlamentti äänesti täysistunnossa selkeällä enemmistöllä. Tämä koskee yhteiskunnan haavoittuvampia henkilöitä, esimerkiksi vammaisia. Eikä voida hyväksyä sitä, että vähemmistöneuvostossa estää sen, että lisättäisiin tämä kohta tekstiin. Tämä koskee henkilöitä, joilla on suuria ongelmia yhteiskunnassa. Eli meillä pitäisi olla kunnolliset säännöt heitä ajatellen. Ja parlamentti suurella enemmistöllä äänesti tämän tekstin läpi. Ja lopuksi poliittisempi kysymys. Me olemme sisämarkkinavaliokunnassa ja se, mehän tuemme vapaata liikkuvuutta. Italialaisena sanon, että me olemme aika huolestuneita. On tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät maahanmuuttovirtoihin ja jotka saattavat vaikuttaa hyödykkeiden vapaaseen liikkuvuuteen ja saatetaan ottaa uudelleen käyttää rajatarkastuksia Euroopassa. Eli mielestäni sisämarkkinat elävät vapaasta liikkuvuudesta. Ja jos lähdetään tinkimään tästä perusperiaatteesta, niin se on erittäin suuri este Euroopan etenemiselle. Kiitos. Thank you very much, and then I would like to... Kiitos paljon. Seuraavaksi EPPstä Andreas Schwab. Uh, it's a pleasure and I apologize that Mr. Trump... Kiitos. Pahoittelut, että Trumpin tulla Brysselin saa aikaan sen, että on vaikea tulla Brysselissä minnekään. Ministerin Schamburg uh, gerade gesagt hat, denn... Uh- Kuten, kiitän ministeri Schamburgia näistä sanoista ja on hienoa, että hän tuntuu olevan aika samalla linjoilla meidän kanssamme ja on hienoa, että yhteistä on myös se tahto saada aikaan konkreettisia ratkaisuja myös yli puolueryhmän rajojen. Minulle henkilökohtaisesti on ollut ilo tehdä positiivista yhteistyötä täällä EU:ssa näiden asioiden parissa ja varsinkin sisämarkkina-asioissa ja teollisuuspolitiikasta sanoisin teille kautenne varalta, että populistithan sanoivat, että Eurooppa ei toimi ja ei pitäisi olla mitään koko yhteistä Eurooppaa edes. Me taas olemme sitä mieltä, että meidän täytyy pystyä löytämään hyvät ratkaisut tälle mantereelle EUn puitteissa, mutta valitettavasti juuri sisämarkkinoiden alalla meillä puuttuu vähän tahtoa ja keinoja sekä neuvostossa että muissa toimielimissä käyttämään täysin hyödyksi sisämarkkinoiden etuja. Ja jos näin ei tehdä ja yksi tai toinen jäsenvaltio jättää siellä tai tuolla jotakin tekemättä, niin silloinhan ne sisämarkkinat eivät toimi. Ja juuri tämä kysymys meidän täytyykin kysyä myös itseltämme, että voivatko sisämarkkinat toimia, jos annetaan vain 80 prosenttia ja mielestäni se ei johda riittäviin tuloksiin. Kansalaisten pitäisi todella ymmärtää, että siitä on hyötyä ja se vaatii täysimääräistä toteuttamista. Ottaisin esille toisen hankalan aiheen. Kun tulin 2005 tähän taloon ja monet työntekijät ovat olleet täällä jo hyvin pitkään ennenkin sitä. Ja jo ennen noita aikoja komissio teki ensimmäisen ehdotuksensa tullisäädösten uudistamisesta. Ja ö, kollega Gebhardt muistaa varmasti sen, että 2011 vuonna tämä komission ehdotus tulliasioista torpattiin jäsenvaltioiden toimesta. Ja sitten muutaman vuoden välein on tehty uusia säädö- eh-, ehdotuksia, joilla on ollut eri nimi, mutta täysi sisältö. Ja nyt tämä asia on taas tapetilla. Ja 15 vuotta olen melkein täällä ollut ja tulliasiassa ei ole päästy tuumaakaan eteenpäin. Ja tätä on vaikea selittää niin teille kuin kansalaisillekin. Ja siksi toivoisin että teidän kaudellanne, vaikka se onkin niin epäkiinnostava ja turha aihe suuren yleisön mielestä, että teidän kauden alle päästäisiin tässä asiassa eteenpäin. Ja 15 vuoden jälkeen tässä talossa olisi hienoa nähdä tällaista kehitystä ja tarjoaisin teille kaiken tukeni ja samoin oma ryhmäni EPPn tuen tässä hankkeessa. Kiitos. Sova Alderyhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, tervetuloa valiokuntaamme. Kiitos paljon alustuspuheenvuorosta. Olen täysin yhtä mieltä teidän kommentista liittyen parempaan lainsäädäntöön Euroopan unionissa, mutta minä haluaisin korostaa myös, että teillä tulee olemaan yli 300 lainsäädäntöasiaa edessänne. Ja minä haluaisin korostaa, että ne, joita tässä valiokunnassa käsitellään, ne ovat kaikkein tärkeimmät nykyolosuhteissa Euroopan unionissa, mikäli on jokin asia panoksena, niin no, panos ei ole enempää eikä vähempää kuin Euroopan unionin tulevaisuus. Minä olen Tsekin tasavallasta, joka on eräs euroskeptisistä maista Euroopan unionissa, mutta jos ihmiset jotain asiaa arvostavat, niin se on sisämarkkina-alue. Te olette se puheenjohtajavaltio, joka pystyy saamaan muutoksen aikaan, mitä tulee suuren yleisön suhtautumiseen Euroopan unionin. Minä haluaisin korostaa oman poliittisen ryhmäni kannalta kolmeen lainsäädäntöasiaan tämä tuotepaketti. Te mainitsitte, että sisämarkkina-alue – onnistuu ainoastaan, mikäli pystymme hallitsemaan, mitä ulkopuolelta sisämarkkinoille tulee. Minä haluaisin korostaa valvontaa, ei sitä, että estetään sisämarkkinoille tavaroiden saapumista. Tämä on hyvä ehdotus, mutta valiokunta on esittänyt paljon tarkistuksia tähän ja nimenomaan pyrimme tähän, minkä mainitsin. On tärkeää myös, että on keskinäinen tunnustaminen sisämarkkina-alueella. Se, että tsekkiläinen tuote on yhtä laadukas kuin itävaltalainen tai saksalainen tuote. Ja minä haluaisin kuulla teiltä vakuutuksen, että te pyritte edistämään näitä lainsäädäntöpaketteja, että te pyritte myös saamaan ne päätökseen mahdollisimman pian, koska kyseessä on tärkeä, tärkeä lainsäädäntöä. Toinen asia, eurooppalainen esteettömyyssäädös, jonka kollega Dantti nostikin jo pöydälle. Jälleen kerran haluaisin kuulla teiltä, että te aiotte työskennellä tämän kokonaisuuden hyväksi puheenjohtajuuskaudellanne. Toisaalta kuulisin myös mielelläni katsauksen siihen, mikä on jäsenvaltioiden kanta siihen, että julkiset hankinnat lisätään soveltamisalan. Soveltamis tässä julkiset hankinnat edustavat 20 prosenttia Euroopan BKTstä, joten varmastikaan vammaisia ei haluta sulkea pois tältä, näiltä suurilta markkinoilta. Lisäksi minä haluaisin korostaa, että monet sopimukset, vaikkapa televiestintää kodeksin suhteen, perustuivat ymmärrykseen, että esteet työttömyys tulisi katetuksi tässä säädöksessä, joten mikäli te epäonnistutte, niin tässä asetetaan kyseenalaiseksi myös muita kokonaisuuksia, joita hiljattain on hyväksytty. Viimeisimpänä ajoneuvovakuutusdirektiivi, minut on hiljattain nimetty esittelijäksi tässä aiheessa. Varmaankaan emme saa pakettia maaliin vielä teidän puheenjohtajuuskaudella, mutta olisi mukava tietää, kuinka te aiotte edetä tämän asiakokonaisuuden kanssa. Ajoneuvovakuutukset ovat arvatenkin tärkeä asia kansalaisille, varsinkin niille kansalaisille, jotka ovat peräisin pienistä jäsenvaltioista, jotka usein muuttavat ulkomaille työskentelemään. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi parantaa pääsyä vakuutuksen ja alentaa niihin liittyviä riskejä. Kiitos oikein paljon rouva ministeri ja kaikkia hyvää teille puheenjohtajuuskaudellenne. Kiitoksia. Karas seuraavaksi. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, ministeri. Te jo näitte näitä prioriteetteja, joita teillä on tällä kaudella ja joita me tuemme. No, prioriteettien lisäksi. Siis meillä on esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat. Ja siihen tarvitaan vielä lainsäädäntötyötä. Ja pyytäisin, että ne asiat, jotka ovat käsiteltävänä tällä kaudella ja jotta, jotka parlamentissa on viety myös eteenpäin, niin meidän täytyy pyrkiä siihen, että markkinavalvonta ja muut asiat saadaan valmiiksi. Se, mitä saadaan valmiiksi tällä kaudella, on sitten pluspuolella, kun katsotaan EUn saldoa eri ongelmien ja haasteiden osalta. Markkinavalvonta on yksi tällainen kysymys, ja muutkin esiin tulleet asiat ovat tärkeitä kollega Schwab jo puhuikin, eli kysymyksistä. Se vaikuttaa tekniseltä kysymykseltä, mutta se on kuitenkin poliittisesti tulen arka. Eli toivomme, että Itävallan puheenjohtajakaudella asia ei enää viivästy ja voimme käynnistää työn. Ei se tarkoita, että tällä kaudella työ saataisiin päätökseen, mutta jos tätä lykätään, niin siitä ei ole kenellekään etua. Ja sitten pitäisi aloittaa alusta seuraavalla lainsäädäntökaudella. Yhdysvaltojen presidentti tulee tänään Brysseliin Naton kokoukseen, ei Euroopan unioniin, ja sitten ensi viikolla hän tapaa Putinin Helsingissä – Eli jos me emme ole itsenäisempiä, jos me emme vahvista sisämarkkinaita, jos emme vähennä esteitä sisämarkkinoilla, ja jos me emme ole edelläkävijöitä digitaalisella alalla, niin silloin me jäämme jälkeen ja taloudellinen voimamme ei säily tulevaisuudessa. Eli kun ajatellaan kaikkea, mikä on esteenä sisämarkkinoilla, niin niitä pitää poistaa ja meidän täytyy luoda kasvua sisämarkkinoille. Kun ajatellaan pk-yrityksiä sisämarkkinoille, ne täytyy ottaa huomioon. Tällä hetkellä meillä on määritelmäongelmia ja määritelmät tarjoavat mahdollisuuden tai niihin sisältyy riskejä. Meidän täytyy laajentaa näitä määritelmiä, jotta voidaan tehdä selkeämpi ero suurten ja pienten välille. Meidän täytyy tukea yrityksiämme, koska muuten sisämarkkinoille syntyy kilpailun vääristymiä. Ja toivotamme teille kaikkea hyvää näiden prioriteettien osalta ja uskomme, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja uskon, että voimme käsitellä monia asioita menestyksekkäästi. And then uh, we have uh, Pascal please. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ja, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa ministeri tänne valiokuntaan, joka vastaa sisämarkkinoista ja kuluttajasuojasta. Totesitte aivan oikein, että yksi teidän painopisteistä ne on digitalisaatio. Minä ja te ja lapseni tietävät, että maailmasta on tulossa digitaalinen. Kaikkien yritysten on valmistauduttava tähän prosessiin ja kuluttajien on päästävä tutustumaan digitaalisen maailman hyötyihin ja todella hyödyntämään niitä. Me poliitikkoina ja täällä Euroopan parlamentissa olemme luomassa puitteita tälle tulevalle tai nykyiselle digitaloudelle. Monissa juhlapuheissa kuulee, että, että se on painopistealue, että luomme nämä digitaaliset puitteet, mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin oikeastaan joka jäsenvaltio toteaa hyvinkin pian, että että monessa asiassa on kyse siitä, miten kansallista lainsäädäntöä saataisiin mukautettua tähän asiaan, ja siinä on paljon tekemä, tekemistä. Yksi asia, joka liittyy teidän toimialaanne ja myös meidän valiokuntamme toimialaan on tavaroiden etämyynti ja kuluttajien peruutusoikeus ja kollega Gebhardin kanssa sitä työstämme täällä valiokunnassa ja siihen liittyvät myös digitaaliset sisällöt ja niiden myynti. Kolmisen vuotta taitaa olla siitä, kun parlamentissa aloitettiin hyvin konkreettinen työskentely tämän aiheen parissa ja mielestäni myös hyvin järkevä työskentely parlamentin yhteisen kannan aikaansaamiseksi, mutta kolme vuotta olemme odottaneet neuvoston yhteistä kantaa tavaroiden etämyyntiin. Ja jos sellainen saataisiin, niin päästäisiin kyllä nopeasti kompromissiin. Olen tietoinen siitä, että neuvoston pitää nyt nimenomaan Itävallan johdolla hoitaa tämä asia kuntoon, sillä Itävalta saisi siitä komean sulan hattuunsa. Kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla tämä sama lainsäädäntö voimassa tässäkin asiassa ja siitä tulee tässä kysymys, että miten kuluttajat saadaan hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tässä tilanteessa on niin, että että kun meillä on yhteinen digitaalinen maailma, mutta 28 erilaista lainsäädäntöä, niin silloin ei saada mitään hyvää ja positiivista aikaiseksi, vaan päinvastoin otetaan takapakkia ja sisämarkkinat laahaisivat sen jäljessä, mitä kuluttajat ja yritykset markkinoilla joka päivä kokevat. Sen takia minulla onkin teille kysymys tai pyyntö, että koettakaa nyt saada neuvosto ymmärtämään, että tämä yleinen, yhteinen kanta tarvitaan hyvin nopeasti. Olen täysin vakuuttunut siitä ja uskon, että kollega Gebhard ja, ja muut kollegat, jotka kanssani tätä asiaa työstävät, niin tästä asiasta saataisiin suuri menestys kuluttajien ja yritysten kannalta. Parannettaisiin kuluttajasuojaa ja luotaisiin yritykselle oikeudelliset puitteet, joissa ne pystyvät yksinkertaisesti harjoittamaan liiketoimintaansa. Siksi pyydän, että Koettakaa saada aikaiseksi tässä asiassa se yhteinen kanta neuvostossa, niin se olisi teillekin suuri menestys. Thank you very much. And then I'm... Um, Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Gebhardt. Ja, danke schön, Frau. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Olen samaa mieltä kuin kollegani Dantti. Hänhän sanoi, että yksi suurimpia saavutuksista – Euroopassa on vapaa liikkuvuus. Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi perustoista, joka on EUn sisämarkkinoilla. Nämä asiat tarvitsevat toisiaan ja siksi vetoaisin nyt kaikkiin poliitikkoihin Euroopan unionissa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, jotta suuri Eurooppa-hanke ei nyt kaadu siihen, että kaikkialla ruvetaan taas pystyttämään rajoja. Tämä on päinvastaista sille, mitä haluamme sisämarkkinoille ja digitaalisilla sisämarkkinoille. Sehän on Itävallan yksi painopistealueesta. Me haluamme, että sisämarkkinat onnistuvat ja kollegani Ahimon puhui juuri siitä, että meillä on juuri asioita, jotka saattuvat epäonnistua digitaalisilla sisämarkkinoilla, koska neuvosto ei saa aikaan yhteistä kantaa. Ja jos 12. lokakuuta mitään yhteistä kantaa ei ole syntynyt, eikä ole vieläkään selvää, mitä neuvosto aikoo tehdä älyhyödykkeille, niin silloin myöskin digitaaliset sisällöt ovat vaarassa, koska jos näitä sääntöjä ei ole, niin mikään ei toimi. Eikä se olisi hyvä Itävallan puheenjohtajakaudelle, jos epäonnistuttaisiin tällä äärimmäisen tärkeällä alalla. Se oli silloin epäonnistuminen puheenjohtajavaltiolle. Eli kiiruda hitaasti periaate ei nyt sovi tähän. Eli pyytäisin nyt todellakin, että etenette tässä asiassa koska digitaalisissa asioissa ei päästä eteenpäin, jos emme tiedä, mitä tapahtuu näille älyhyödykkeille. Ja se, että luovuttaisin tästä vain siksi, että neuvosto lupaa, että joskus tähän asiaan sitten tullaan puuttumaan, mutta anteeksi vain, siihen me emme voi luottaa. Emmekä voi hyväksyä myöskään sitä, että nämä älyhyödykkeet otetaan käsiteltäväksi jossain vaiheessa, mutta kaikki mitä on vuokraamista, liisausta ja muita asioita, niin niitä ei ole sitten mitenkään säännelty. Ja silloin syntyisi valtava sääntelyaukko. Eli tällä hetkellä asian jumissa. Ja te ette nyt voi sanoa, että no ehkä joulukuussa löytyy ratkaisu. Se on aivan liian myöhäistä sitten me emme saa enää asiaa päätökseen, ja se olisi kyllä erittäin ikävää sisämarkkinoille ja nimenomaan digitaalisille sisämarkkinoille, koska sehän on teille painopistealue. Kiitos seuraavaksi Agnew. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, ministeri. Ymmärsin asian niin, että teidän hallituksella on suopea ja auttavainen suhtautuminen Brexittiin. UKIPin meppinä tämä on tärkeää meille. Neuvostossa tullaan keskusteluun erittäin paljon kauppasuhteista Iso-Britannian kanssa Brexitin jälkeen. Ja onkin tärkeää, että ei unohdeta, että miljoonat, ainakin sadat tuhannet PK yritykset Euroopassa haluavat pääsyn yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille. Ja minun kotimaassani monet haluavat pääsyn sisämarkkina-alueelle. Ei pitäisi saivarella. Toivon, että Itävalta ottaa puheenjohtajavaltiona tässä rakentavan lähestymistavan. Kauppa on eduksi kaikille. Kiitos. Thank you, and then uh, we have uh, Miss Senalova, please. Kiitos. Seuraavaksi Senalova. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní ministrině, také vás tady vítám. A... Hyvää päivää, arvon ministeri. Kiitos teidän alustuspuheenvuorosta. Minä luin teidän ohjelman hyvin seikkaperäisesti ja haluaisin nostaa esiin kaksi asiaa, joihin me keskitymme tässä valiokunnassa. Puheenjohtajuuskauden ohjelmanne pitää sisällään konkreettisia aloitteita – jotka liittyvät siihen, että vahvistetaan kansalaisten luottamusta kohti Euroopan unionin elintarvikepolitiikkaa. Näkemykseni mukaan olisi otollista, että aiheen parissa käsitellään ne aiheet, jotka, joita käsitellään jäsenvaltioissa asian tiimoilta – Minulla olisi esitys, Me arvostaisimme sitä, että tällä alalla tehtäisiin lainsäädäntöehdotus. Toki ehdotus on olemassa, mutta sitä tulisi hieman selventää. Kysymykseni kuuluu. Haluaisin tietää näkemyksenne aiheesta. Oletteko te sitä mieltä, että se, että sopeutetaan tuotteita, joita myydään saman tuotemerkin alla, että niitä sopeutetaan eri jäsenvaltioihin samalla sisämarkkina-alueella. Onko tämä teidän mielestänne asianmukaista? Ja toiseksi haluaisin nostaa esiin esteettömyyssäädöksen. Se on minulle sosiaalidemokraattina tärkeä asia. Minä haluaisin, että te ponnistelette hartiavoimille, että tämä lainsäädäntö saataisiin loppuun puun, jotta tämä koituisi niin vammaisten kuin muidenkin hyödyksi. Tämä on minulle tärkeä aihe ja olisin tyytyväinen, mikäli Itävallan puheenjohtajuuskaudella tämä asia saataisiin maalin. Mulțumesc foarte mult, vă felicit, doamna ministru, pentru preluarea președinției. Kiitos paljon ja onnittelut teille ministeripuheenjohtajakaudestanne. Minun maani Romaniahan on teidän seuraajan Janne. Olen IMKO-valiokunnan jäsen minäkin ja haluaisin tukea edustaja Karasin sanoja. Olen neljä vuotta ollut PK-yritysten intergrupissa ja edustaja Karas on sen puheenjohtaja. Ja niissä monissa keskusteluissa, joita täällä käydään, on äh, alkanut hämöttää sellainen punainen lanka, että PK-yrityksillä pitää olla helppo pääsy sisämarkkinoille ja niillä pitäisi olla edellytyksiä pärjätä myös julkisissa hankinnoissa. Ja minulla on kolme tehdasta itselläni, joten tiedän vähän mistä puhun. On pystyttävä tarjoamaan relevanttia tekniikkaa käytettäväksi. aika on niin teknistä, että, että yrityksillä pitäisi olla hyvät tekniset lähtökohdat toimia – tässä koko ympäristössä. Ottaisin esille erikseen vielä maksuviivästysasian. Onko teillä jokin erityinen kanta maksuviivästysten vaikutuksiin jäsenvaltioissa? Ja toisekseen olen esittelijänä PK-yritysten budjettikysymyksessä 2019 ja kokemukseni mukaan asiasta puhutaan hyvin paljon jäsenvaltioissa ja eu ssakin että tämä pienyritys äh, lainsäädäntö pitäisi saada etenemään ja byrokratia pk-yrityksiltä poistaa ja niin poispäin, mutta tuntuu, että mitä ne oikein tapahtuu. Ensi vuonna aion seurata tätä asiaa hyvin tarkasti ja olemme tehneet paljon aloitteita sen suhteen. Toivon todellakin, että saadaan lisää rahaa toimenpiteisiin, joilla voidaan tukea pk-yrityksiä. Valitettavasti todellisuus on sellainen, että tästä pitäisi tulla prioriteetti kaikille puheenjohtajille, sillä kuudessa kuukaudessa ei saada oikein mitään todellisuudessa, todella ratkaistua Kaikkien pitäisi saada samat toimintaedellytykset niin pk-yritysten kuin suuryritystenkin. Ja markkinoilla on myös monopoliaseman kaltaisessa asemassa olevia yrityksiä ja sillä on aivan lamattavia seurauksia pk-yrityksille. Tiedän, että keskisuuret yritykset ovat Itävallassa hyvin tärkeitä ja toivon siksi, että te viette tätä asiaa eteenpäin. Kiitos. Luulenpa, että kaikki halukkaat ovat saaneet puhua, niin minäkin puhun. Minäkin haluaisin lisätä vielä jotain. Itävallan kauden motto on Eurooppa, joka suojelee. Ja se selkeästi osoittaa myöskin, mitä kansalaiset odottavat Euroopalta. Ja elementit, joista puhuitte, siellä oli hyvät työpaikat ja kilpailukyky ja kasvu – Eli tämä nyt on yksi tärkeimpiä elementtejä, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita. Ja te puhuitte lainsäädännöstä, jolla on selkeää lisäarvoa. Ja sitten ottaisin esiin kaksi asiaa, joita tällä hetkellä käsitellään valiokunnassamme – Tämä tuli jo mainituksi. Eli ensinnäkin esteettömyys. Se on asia, joka koskettaa monia kansalaisia ja monet odottavat, että Eurooppa toimii näissä asioissa. Mutta asian jumissa neuvostossa ja toivottavasti Itävallan kaudella jäsenvaltiot pääsevät eteenpäin tässä asiassa. Ja sitten toinen asia, Eli digitaaliset sisämarkkinat, sehän on yksi kulmakiviä sisämarkkinoilla. Parlamentti haluaa edetä asiassa, mutta jälleen neuvostossa on ongelmia. Nämä ovat kaksi asiaa, mutta on vielä muitakin. Nämä ovat kysymyksiä, joissa voimme saada selkeää lisäarvoa Euroopan tasolla – ja uskomme, että Itävalta sitten kaudellaan auttaa meitä etenemään näissä asiassa. Eli kiitoksia ja lykkyä tykö. Ähm, herzlichen Dank für Ihre... Kiitoksia palautteesta ja näistä kysymyksistä. No, tässä oli monia asioita, jotka nyt tulivat esille. Ja ehkä Ensin yleisesti yritän vastata muutamaan kysymykseen ja tietysti olen valmis käymään myöskin kahden keskeisiä keskusteluita. Puheenjohtaja mainitsikin jo, että Eurooppa, joka suojelee, tämä on puheenjohtajakautemme motto. Siihen liittyy monia aihealueita – ja yksi niistä tietysti on kilpailukyvyn varmistaminen ja hyvinvointi digitaalisuuden ja sisämarkkinoiden kautta. Eli tavoitteena on, että meillä on palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja Euroopan ulkorajoja käsitellään muissakin kysymyksissä, mutta niitä täytyy suojella niin, että Euroopan sisällä voimme tarjota kaikki vapaudet kansalaisillemme. Tähän liittyy hyvin paljon etuja, jotka tuntuvat jokapäiväisessä elämässä. Me aiomme panostaa tähän ja haluamme edetä näissä asioissa. Ja sitten toinen asia, josta puhuitte, se liittyy PK-yrityksiin ja startup-yrityksiin. Startup-yritykset kuuluvat myöskin pk-yrityksiin, mutta henkilökohtaisesti, no minulla on 22 vuotta kokemusta IT-alalta ja 15 vuotta toimin toimitusjohtajana. Eli yritykset voivat olla menestyksekkäitä ainoastaan, jos pk-yrityksetkin pärjäävät. Ja jos PK-yrityksiä ei oteta mukaan innovaatioon, digitalisaatioon, julkisiin hankintoihin, niin sitten siitä kärsivät myöskin suuremmat yritykset. 98 prosenttia Itävallan yrityksistä on PK-yrityksiä, ja tämä koskee monia muitakin Euroopan maita. Ja meidän täytyy nyt näissä asioissa toimia. Eli meidän täytyy edistää tätä järjestelmää – Eli kiitoksia vielä siitä, että viittasitte tähän. Tämä on puheenjohtajakaudellamme myöskin tärkeä kysymys. Sitten konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin hylkypaketti, markkinavalvonta, tekninen harmonisointi. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja 28. päivä toukokuuta kilpailuneuvostossa hyväksyttiin kanta liittyen vastavuoroiseen tunnustamiseen. Mielestäni tämä teksti oli tasapainoinen ja se parantaa vastavuoroista tunnustamista. Ja toivottavasti pääsemme nopeasti sopuun Euroopan parlamentin kanssa ennen vuoden loppua. Voitte luottaa siihen, että etenemme tässä asiassa rivakkaan tahtiin. Me haluamme, että markkinoilla olevat tuotteet eu ovat turvallisia ja täyttävät EUn vaatimukset. Jos EUn sisäisessä kaupassa on enemmän harmonisointia, niin silloin meillä olisi mahdollisuuksia tukea noin 5 miljoonaa yritystä Euroopassa. Eli siksi olen valmis tukemaan tätä ja kollegani niin ikään. Sitten verkkoalustat yritysmaailmassa. Nämäkin ovat tärkeitä pk-yrityksille. Ja meillä on aika vähän verkkoalustoja, joilla olisi selkeä mark- johtava markkina-asema – ja Itävallassa meillä on hyviä kokemuksia. Meillä on sääntelyä erityisesti matkailun alalla. Eli pienet yritykset voivat tarjota huoneitaan markkinoille. Me haluamme myönteisiä kokemuksia. Emme halua, että on mitään kolmea määräävää verkkoalustaa. Me haluamme edetä tässä asiassa nopeasti ja 29. ja 30. marraskuuta kilpailuneuvostossa käsitellään vielä näitä kysymyksiä. Haluamme pitää kiinni kunnianhimostamme ja pyytäisi parlamentilta mahdollisimman laajaa tukea, jotta voimme pikaisesti käynnistää kolmikantaneuvottelut ja ehkä saamme asian päätöksen jo ennen Eurooppa-vaaleja. No sitten esteettömyys. Se tuli esiin monta kertaa. Accessibility Act. Bulgarian kaudella käynnistettiin kolmikantaneuvottelut. Asiassa päästiin hyvinkin paljon eteenpäin ja tavoitteemme on myöskin puuttua tähän monta alaa koskettavaan asiaan – Ikävä kyllä hankalimpia kysymyksiä vielä ei ole selvitetty. Varmaan tekin olette tämän huomanneet. Suurin ongelma on direktiivin soveltamisala. Ja me kyllä tiedämme, kuinka tärkeä tämä aihe on. Ja otamme tämän huomioon. Ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti pääsemme asiassa eteenpäin. Eli ehkä yhdessä saamme tämän asian päätökseen. Eilen oli kolmikantaneuvottelut ja odottelin nyt tuloksia, en vielä ole niistä kuullut, mutta te otit tämän asian usein esiin, joten tätäkin asiaa tulemme vielä käsittelemään. Sitten tullisäännöstö. No se on kyllä aika hankala aihe. Ensinnäkin 2025 otetaan käyttöön vasta tiettyjä IT-järjestelmiä, ja komissio ilmoitti suunnitelmistaan huhtikuussa, ja kuten sanoitte, tämä tekninen työ on jo käynnistynyt. Eli keskustelen tästä aiheesta valtiovarainministerin kanssa. Ja pyytäisin vielä, että asiassa edetään. Tärkeää on myöskin se, että vahvistamme Euroopan taloutta ja panin kommenttine merkille. Sitten julkiset hankinnat. En nyt niistä puhunut kovin paljon. Ja ne esteettömyys myös. Eli panin merkille sen, mitä sanoitte. Ja haluaisin kiittää näistä ajatuksista ja että kiinnititte huomioni näihin asioihin. Sitten julkisten hankintojen paketti yleisesti ottaen. Meidän täytyy parantaa julkisten hankintaviranomaisten kapasiteettia ja suurissa hankinnoissa voisi olla vapaaehtoinen – Vaikutusten arviointi. No tässäkin asiassa täytyy katsoa, miten voimme edetä. Puheenjohtajavaltio Itälä on valmis tukemaan toimia, jotka liittyvät tähän ei-lainsäädännöllisen pakettiin. Digitaaliset sisämarkkinat. Se on tietysti tietysti yksi tärkeimpiä painopistealueita. Tämä tuli esiin monessa puheenvuorossa. Ja haluaisin vielä todeta, että yhdessä voimme luoda lisäarvoa Euroopan taloudelle. Se on noin 415 miljoonaa euroa vuodessa. Ja sitten julkisen sektorin integroiminen tähän talouteen – se on hyvin keskeinen asia ja ratkaiseva askel eteenpäin. Ja voitte tässäkin luottaa siihen. No, kuusi kuukautta ei ole kovin pitkä aika, mutta pyritämme edetä asiassa nopeasti ja on hyvä, että ehkä täällä on joku Bulgariasta paikalla. Ja Bulgaria teki hyvää työtä, mitä tulee muiden kuin henkilötietojen vapaaseen liikkuvuuteen – Nämä ovat teknisiä kysymyksiä, joiden osalta haluamme edetä nopeasti. Ja digitaalisessa taloudessa tarvitaan tasapainoista ja modernia sääntelyä. Se tuli esille ja me painostamme näihin asioihin. Sitten verkkoturvallisuus, ENISA-virasto. Se on tärkeä ja eilen puhuimme tästä lyhyesti Eli meidän täytyy tukea kansallisia pyrkimyksiä. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Ja digitaalisia sisämarkkinoita pitää e- viedä eteenpäin huomattavasti. No, neuvosto on jatkanut työtä. Tavoitteena on se, että neuvottelumandaatti paketti saada nopeasti aikaan. Ja digitaaliset sisällöt liittyvät tähän läheisesti. Ja oman tiimini kanssa tarkastelen vielä näitä kytköksiä. Ja tämä liittyy moneen ministeriön ei pelkästään minun, mutta otan asioista selvää ja tarkastelemme näitä kytköksiä, eli kiitoksia tästä asiasta. Sitten uusi sopimus kuluttajille. Tämä on uusi asia. Eli uudistetaan Euroopan kuluttajasuojalainsäädäntöä. Tämä on tärkeä kysymys kuluttajille ja myöskin yrittäjille. Meidän täytyy luoda yhtäläiset toimintamahdollisuudet sekä yrityksille että kuluttajille. Ja on hyvä, että meillä on tästä asiasta ollut jo rakentavia keskusteluita. Olen ollut yhteydessä asiasta vastaavaan komission jäseneen. Ja näissä arkaluontoisissa kysymyksissä aiomme kuulla kaikkia tahoja, kaikkia jäsenvaltioita, komissiota. Yhtäältä Meillä pitää olla yhtenäiset säännöt ja toisaalta meidän täytyy varmistaa se, että löydämme tasapainoisen ratkaisun yrityksille ja tarkoitan nimenomaan pk-yrityksiä. Tämä ei kosketa suurkonserneja, vaan pk-yrityksiä, pienyrityksiä, jotka toimivat paikallisesti – Tämä on tärkeä painopistealue minullekin, ja, jotta päästään näihin tavoitteisiin, eli yhtäältä kuluttajan suojaa, mutta toisaalta pk-yritysten suojelu. Meidän ei pidä aiheuttaa turhaa taakkaa näille yrityksille. Tämä on tärkeä ja haastava kysymys, ja haluaisin kiittää teitä tuestanne. No, lopuksi vielä haluaisin todeta, että teillä on minun täysi tukeni. Olen käsitellyt näitä asioita jo monta vuotta, esimerkiksi sisämarkkinoiden edistämistä, ja odottelen nyt ilolla yhteistyötämme. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon rouva ministeri, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin ja on hyvä, että lähetitte tämän positiivisen viestin. Me todellakin olemme vakuuttuneita siitä, että sisämarkkina alue on elintärkeä ja hienoa, että puheenjohtajavaltio ajattelee samoin. Toivotamme teille kaikkia hyvää ja toivottavasti saamme mahdollisimman monta lainsäädäntöpakettia valmiiksi teidän puheenjohtajuuskaudella. Tämä tarkoittaa, että me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Meillä on aluksi katsaukset kolmikantaneuvotteluista. Ensimmäisenä meillä on esteettömyysasetus. Morten Muorten ei ole täällä, joten sen jälkeen Gebhardt käsittelee digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset. Kiitos. Äskeisessä keskustelussa ministerin kanssa jo mainitsin, että tässä asiassa on jo vähän ongelmia parhaillaan myöskin Itävallan johdolla Mehän tiedämme, että Itävallan hallitus on alusta asti ollut näitä kahta ehdotusta vastaan ja siksi on tärkeää, että hieman asetamme painetta parlamentin jäseninä. Tänään meillä on iltapäivällä seuraava tekninen kokous. Edellin, se on viimeinen ennen kesätaukoa. Ja toivomme kyllä, että kaikki tekniset teemat saataisiin siinä käsiteltyä loppuun. Ja jäljelle jäisi sitten enää kaksi aihetta, ensinnäkin äh, älykkäät tuotteet, smart goods ja sitten tuo harmonisoinnin aste. Nämä ovat sitten kaksi avoinna olevaa kysymystä sen jälkeen ja ne ovat tietenkin luonteeltaan hyvin poliittisia eikä niistä voida teknisissä kokouksissa neuvotella, vaan sen on sitten kolmikantaneuvotteluissa. On todellakin niin, että neuvosto tähän asti on kieltäytynyt älytavaroiden ottamista mukaan digitaalisiin sisältöihin sillä perusteella, että että ne haluttaisiin ennemminkin tavaroiden etämyyntisäädöksiin. Esimerkiksi Arimontin mietinnössä ja muissa asiakirjoissa parlamentti on ollut sitä mieltä, että tässä ei ole järkeä, koska digitaaliset älytuotteet ovat digitaalisia tuotteita ja sen vuoksi niiden digitaalinen osio pitäisi ottaa mukaan tähän digitaalisten sisältöjen pakettiin, mutta neuvosto ei edelleenkään halua tätä. Tästä tule, on tullut ihan valtava ongelma meille. Samalla kuitenkin neuvosto ei ole vieläkään saanut aikaan yhteistä kantaa tavaroiden etämyyntiin. Ja me emme yhtään tiedä, että mitä, mitä nyt näille digitaalisille älytuotteille tekisimme ja miten nämä asiat oikein kokonaisuutena etenevät, sillä emme voi hyväksyä sitä, että jokin näin tärkeä asia, eli koko digitaalisten asioiden, tavaroiden, tuotteiden asiakokonaisuus pesukoneesta älypuhelimeen ja näihin älykkäisiin koti, kotiteknologian tuotteisiin ja näin poispäin, niin emme tiedä, että miten tämä kokonaisuus halutaan käsitellä. Ja tällainen este meillä nyt on ylitettävänämme. Hyvän aikaa näytti siltä, että Bulgarian kaudella saataisiin tämä asia loppuun käsitellyksi ja haluan erityisesti kiittää Bulgariaa siitä, että sen kaudella saatiin todella suuria edistysaskeleita aikaiseksi, mutta jos neuvostossa ei ole eh, yleistä halua selvittää tätä kysymystä, niin ei sinne silloin edetä. Ja yksikään ryhmä täällä parlamentissa puolestaan ei ole neuvoston kanssa samoilla linjoilla. Ja parlamentti sinänsä on aika yhtenäinen tässä asiassa. Eli tällainen ongelmavyyhti meillä on nyt käsillä. Kuulimme juuri, että, että Itävalta puheenjohtajana pyrkii edistämään tätä asiaa, mutta mahdollisesti vasta joulukuussa sitten saataisiin aikaan yhteinen kanta tavaroiden etämyynti asiaan. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että emme ennen europarlamenttivaaleja saisi tätä asiaa valmiiksi. Tehän tiedätte hyvin, että meillä on huhtikuussa viimeinen täysistunto ja siellä on esimerkiksi monivuotinen rahoituskehys ja Brexit asialistalla. Ja asialista on jo varsin täysi siellä ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että emme saa tätä asiaa päätökseen tällä lainsäädäntökaudella, vaikka parlamentti on tehnyt töitä sen parissa jo kolme vuotta. Ja tämä on nyt sitten kaatumassa siihen, että jäsenvaltiot eivät halua yhdessä asiassa päästä eteenpäin. Kaikki muut asiat on saatu selvitettyä. Ja tämä on todella harmi sillä me tiedämme, miten tärkeä tämä aihealue on ihmisten, kansalaisten ja myös yritysten kannalta. Pitäisi tietää, mitä sääntöjä noudatetaan tähän alueeseen ja pitäisi tietää, mitä kuluttajan suojalle tapahtuu ja yritysten toimintaedellytyksille. Sen takia meidän pitäisi saada tämä asia etenemään ja olemme asettaneet painetta ja jos neuvosto ei ota asian kantaa lokakuussakaan, että miten tässä etämyynnissä edetään, niin sitten ei kyllä näytä kovin lupaavalta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Todellakin toivomme, että neuvosto pääsee asiassa eteenpäin. Seuraavaksi sähköisen viestinnän koodeksi Esittelijä, ole hyvä. Kiitos paljon. Minä pystyn tässä tapauksessa tuomaan hyviä uutisia. Me olemme saavuttaneet hyvän tasapainon ja kuten me aivan alusta lähtien sanoimme, tämä on voitto yritykselle ja kuluttajille. Minä haluan nyt kertoa kolmikantaneuvottelujen tuloksista. Ensimmäinen asia, jonka olette saattaneet huomata, on se, että rajoitetaan unionin sisäiset puhelut ja tekstiviestit. 15. toukokuuta puhelut maksavat korkeintaan 19 senttiä plus ALV per minuutti. Tekstiviestit ovat 6 senttiä plus alvi per viesti. Tämä on elintärkeä saavutus, erinomainen tulos kuluttajille. Kaikki muistanemme, että verkkoverolmaksujen piti olla ensimmäinen osa kahden pilarin vaihetta, ja kun verkkovelvoitet loppuivat, se oli hieno saavutus, mutta siinä jäätiin puolitiehen. Mutta kiitos tämän valiokunnan, kiitos parlamentin. Me voimme sanoa, että liian suuret hinnat ovat piakkoin eilisen murheita. EU-sisäisten puheluiden ohella myös muilla osa-alueilla on saavutettu paljon. Pian kaikki EU-kansalaiset saavat oikeuden saada kohtuuhintaisen laajakaistan. He, jotka haluavat yhteyden, niin heidän ei pitäisi olla toisen luokan kansalaisia – mikäli he ovat vähätuloisia tai asuvat syrjäseudulla. Ja nyt parlamentti on taannut tämän pääsyn. Mikäli jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että hinnat ovat kohtuuttomia, heidän on toimittava joko luomalla sosiaalisia hintoja tai antamalla suoria tukia kansalaisille. Tässä tekstissä me olemme myös luoneet selkeämmät säännökset vammaisille. Tässä vanhassa direktiivissä suositellaan esteettömyyttä, mutta nyt esteettömyys on vaatimus ja se on valtavirtaistettu läpi tekstin siten, että kaikki palvelut ovat kaikkien ulottuvilla yhdessä esteettömyyssäädöksen kanssa, josta Morten varmasti kertoo, niin tämä on erittäin tärkeä saavutus vammaisille kansalaisillemme. Kolmantena IMKOn mandaatin tarkoituksena oli, oli saada hyvä tasapaino siihen, että luodaan innovaatioita, jotka ovat kansalaisten hyväksi ilman, että luodaan turhia esteitä, mutta että kohdellaan kuitenkin samoja palveluja samalla tavalla. Me olemme luoneet direktiivin, joka tuo oikeusvarmuutta yrityksille, jotta he voivat työskennellä rajat ylittävästi, ja me olemme onnistuneet myös lisäämään kilpailua sisämarkkina-alueella. Samanaikaisesti me suojelemme innovaatioita ja kasvuyrityksiämme. Rajallisiin poikkeuksiin me olemme varmistaneet sen, että tämä ei ole esteenä tuleville tele, tulevalle televiastinelle Euroopassa. Lisäksi on luotu pohja vastakkainen 112 hätähälytysjärjestelmä – Tämä järjestelmä tarkoittaa sitä, että oman matkapuhelimeen saa viestin, mikäli hätätilanne ilmenee, niin tämä tulee pelastamaan ihmisenkiä. Nämä toisen maailman sodan jäänteet, sireen, nämä kovaääniset hälytykset ja hälytyssirenit jäävät pois. Sitten kuluttajista. Kuluttajien eräs suurimmista paineaisista on operaattorin vaihto – tässä ei anneta ainoastaan tunnin aikaa haarukkaa, jolloin on oltava kotona, vaan kokonainen päivä. Ihmiset joutuvat jäämään pois töistä koko päiväksi vain sitä varten, että asenteja ei tule. Ihmiset joutuvat odottamaan viikkoja, että internetyhteys saadaan luotua. Nämä ihmiset ansaitsevat kompensaatiota. Ja olen varma, että meidän työmme ansiosta ihmiset tulevat saamaan näitä kompensaatioita on varmasti monia muita kohtia, joissa on sata, pitkälti yli sata artiklaa, joten tässä on vielä paljon kohtia. Minä haluaisin vain korostaa näitä avain asioita. Ja kuten sanoin, minä uskon, että me olemme onnistuneet saamaan hyvin tasapainoisen kokonaisuuden ja olen sitä mieltä, että tämän valiokunnan tulisi olla ylpeä tästä sopimuksesta. Sopuun päästiin. Itre hyväksyi tämän eilen suurella enemmistöllä ja odotan jo innolla täysistuntoäänestystä lokakuussa. Minä haluan kiittää aktiivisia varjoesittelijöitä heidän roolista. kolmikantaneuvotteluissa Van Nistelrooy, Mitse ja Redam olivat kollegoja, jotka olivat kaikki tiivisti mukana. Haluan myös lämpimästi kiittää sihteeristöä, joka auttoi läpineuvottelujen. Kiitos oikein paljon. Odotan innolla täysistuntoäänestystä. Kiitos oikein paljon Diitta kaikesta tästä hyvästä työstä. Seuraavaksi jatkamme eteenpäin selonteolla neuvotteluista. Ja eilen on neuvoteltu ilmeisesti. Morten, ole hyvä esteettömyysvaatimukset. Kiitoksia. Niin kuin muistatte, hän saimme ikäviä uutisia neljännestä kolmikantaneuvottelusta, joka johti siihen, että viides kokous sitten peruttiin. No, parlamentti katsoi tietysti, että se oli takaisku neuvotteluissa Bulgarian puheenjohtajakaudella. No, nyt olemme taas oikealla raiteella. Eilen oli ensimmäinen kokous Itävallan kaudella ja kaikki tahot vahvistivat sen, että haluamme edetä tässä asiassa. Parlamentin viestineuvostoille oli tietysti se, että olemme valmiita neuvottelemaan sitten, kun te olette valmiita. Ja Itävalta suhtautui tähän myönteisesti. Eilinen kokous osoitti, että asiassa halutaan edetä mahdollisimman nopeasti. Eilen kokouksessa ei nyt tehty mitään päätöksiä vaikeimmista aiheista, neuvostolla ei ollut päivitettyä mandaattia, mutta Itävallan suurlähettiläs äh, totesi, että hän palaa mahdollisimman nopeasti uuden mandaatin kanssa, jotta voidaan jatkaa neuvotteluita. Sitten kolme teknistä kysymystä, niihin löydettiin aluttava kompromissi. Operatiiviset järjestelmät teimme määritelmän ja työryhmässä katsottiin, että siellä pitäisi olla mukana – sidosryhmät, komission edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. Ja jotta direktiivi toimisi käytännössä, niin toimielimillä on samantyyppinen lähestymistapa. Emmekä halua joutua tilanteeseen, jossa olisi paljon oikeustapauksissa. No, Eri tahot voivat esittää valituksia kuluttajien puolesta. Eli kaiken kaikkiaan eilisen kokouksen tulos oli aika hyvä. Seuraava kokous on toinen lokakuuta ja sitten 8. marraskuuta ja toivottavasti silloin saadaan asiapäätökseen ja eilisen kokouksen jälkeen olen kyllä aika optimistinen. Thank you very much. Kiitos Morten tästä katsauksesta lykäpyttyyn kolminkantaneuvotteluihin. Seuraava selenteko koskee Koratsabiltin selonteko liittyen muihin kuin henkilötietojen liikkumisen. Kiitos paljon Anmi. On hienoa, että parlamentin prosessi saatiin ennätysajassa valmiiksi ja samoin kolminkantaneuvottelut viidessä päivässä. Se on ihan loistava juttu ja olen hyvin kiitollinen kaikille varjoestelijoille, sihteeristölle ja oikeudelliselle neuvonantajalle. Tämä on ollut todella hienoa tiimityötä ja meidän kantamme on otettu huomioon niin pitkälle kuin mahdollista ja lopputulos on hyvä, sillä soveltamisala onnistuttiin pitämään niin pitkälle kuin mahdollista noiden tietojen poistamisen osalta loimme tavallaan tällaisen viidennen vapauden sisämarkkinoille tässä digitaalisen vallankumouksen ympäristössä Kanadan ja Etelä-Korean kauppasopimuksetkin liittyvät tähän asiaan. Olemme onnistuneet saamaan hyviä tuloksia nopeasti ja se on onnistunut nimenomaan yhteistyössä. Pystyimme pitämään kiinni siitä poikkeuksesta, joka koskee julkista turvallisuutta. Ei enempää eikä vähempää olemme onnistuneet välttämään, välttämään oikeudellista epävarmuutta ja sitä, että jäsenvaltiot olisivat pystyneet tulkitsemaan säännöksiä kohtuuttomalla tavalla ja yhdenmukaistamaan vaatimuksia. Ja oikeastaan tässä tuodaan nyt mukaan yleinen turvallisuus soveltamisalaan ja sitten julkiset hankinnat, joissa on jokin keino tallentaa tietoa. keskitetysti ja paikallisesti, niin, niin silloin esimerkiksi Saksassa voidaan, voidaan hoitaa tämä tietojen tallentaminen organisaatio sisäisesti, mutta jos se sitten halutaan ulkoistaa, niin siitä pitää järjestää tarjouskilpailu. Tämä erittely yleisen tietosuoja-asetuksen ja tämän erityissäädöksen välillä on pystytty rajaamaan hyvin ja se, että tietosuoja-asetus ja tämä erillinen asetus molemmat tarvitaan on se, että voi olla tällaisia tietoja, jotka sisältävät sekalaisia tietoja, sellaisia tietoja, joihin sisältyy sekä henkilötietoja että muita tietoja – niin silloin sovelletaan sekä yleistä tietosuoja-asetusta että, että muita säädöksiä. Olemme lyhentäneet uudelleen tar- arviointi, uudelleen tarkasteluaikaa komission ehdotuksesta neljään vuoteen ja mielestäni tämä nyt aikaan saatu lainsäädäntöpaketti on sellainen, että se toimii myös tulevaisuudessa ja turvaa oikeusvarmuuden jäsenvaltioilta voidaan pyytää myös apua toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa tietojen käsittelyä varten, jos sitä tarvitaan esimerkiksi verotus, verotusmielessä. Ja jäsenvaltiot voivat langettaa myös kohtuullisia sanktioita väärinkäytöksistä. Mutta komissiolla on vahvat valtuudet tarkastella sitä, kuinka kohtuullisia ja oikea-aikaisia ja oikeutettuja nämä sanktiot ovat ja tämä varmistaa sen, että jäsenvaltiot eivät käytä tätä mahdollisuutta väärin. Sitten käytännössäännöt ja vastuullisuus ovat sellaisia asioita, että teollisuudella on riittävästi aikaa varautua niihin ja kehittää toimintatapojaan. Pystymme olemaan kyllä oikein tyytyväisiä tähän tulokseen ja toivon, että Valiokunta huomenna äänestyksessä antaa tälle laajan tukensa. Thank you very much. Uh... Kiitos. Viimeinen selonteko koskee CE-merkittyjen lainoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoille koskevien sääntöjen vahvistamista. Ja Mihail Turkanu on meidän esittelijä ja jahka hän istuu alas, niin hän saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta. Kolmas epävirallinen kolmikanta järjestettiin 19. kesäkuuta se merkitystä lannoitevalmisteista huhtikuussa oli edellinen kokous, meillä on ollut paljon teknisiä kokouksia ja tämä on johtanut merkittävän edistymiseen. Haluan kiittääkin henkilökuntaa siitä, että asia on edennyt. Ei ole mikään salaisuus, että olisin halunnut saada asian päätöksen Bulgarian puheenjohtajuuskaudella, mikäli tämä olisi ollut mahdollista. Tämä olisi ollut mahdollista, mikäli minun omia valintoja esittelijänä ei olisi poljettu ja olisi ollut hyvä, että Envi-puolellakin edetään asian suhteen. En tässä nyt halua ketään syyttää, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että meidän on toimittava yhdessä, kun työskentelemme neuvoston kanssa. 600 sivua ja 200 riviä tekstiä. On 600 sivua ja kaksi se riviä oli sellaista. Ja 400, 40, 600, 240 sivuja, joita Envin tuli työstää, ja he eivät tätä saaneet valmiiksi. Kyllä meidän on nyt edettävä kohti loppupäätöstä. Imko kanta tässä on varsin selvä. Odotan valtion yhteydenottoja toivottavasti saamme kerättyä voimat kesän aikana, että pystymme työstämään tätä eteenpäin. Toivon, että Envissä myös päästään eteenpäin, jotta tämä siis saadaan päätökseen. Okay, thank you very much. I want to give the floor to... Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Dita Harantsovalle. Hän haluaa myös puhua, hyvä. I would just like... Kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että pyysimme, että tämä asia siirrettäisiin koordinaattoreille, koska menettelysääntöjä on rikottu. Thank you, Dita, for the... Dita, kiitos myös sinulle tästä viestistä ja me katsomme mikä on asian lopputulema. Kiitoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi normaalisti kompromissitarkistusten käsittely liittyen terveysteknologia-asetuksen ja direktiivin muuttamista ja arviointia. Katso nyt EPP-henkilöstöön, olisiko busoi matkalla, tietääkö kukaan? We will uh, wait for... Uh, Odotamme siis hetken. Okay, so uh, concerning our next agenda. Niin, seuraavaksi meillä on tullut tieto, että Buso joutui lähtemään Bukarestiin äh, hätätapauksen takia. Yleisesti, normaalisti me olisimme käsitelleet kompromissitarkistuksia tänään, mutta minä olen ymmärtänyt, että Dita Harantsova on eräs varjoesittelijöistä, joten Kenties hän voi kertoa oman näkemyksensä näihin. Very little to add, uh, I... Kiitoksia. Minulla on hyvin vähän lisättävänä. Me Aldessa tuemme kompromisseja ja toivottavasti koko valiokunta voi hyväksyä tarkistuksemme, joita ei ole katettu. Lääketieteellisiä laitteita mielestämme ei pitäisi ottaa mukaan, mutta voimme tukea kuitenkin ehdotusta soveltamisalasta ja niiden mukaanottamista vapaaehtoispohjalta. No nyt neuvon pitää edetä asiassa ja pyrkiä löytämään yhteisen kannan jäsenvaltioiden välillä, jotta voimme hyväksyä tämän ehdotuksen ennen lainsäädäntökauden loppua. Kiitos oikein paljon näistä tiedoista. Olen erittäin tyytyväinen, että tämän ALDE-ryhmä myös seuraa tätä kokousta ja on läsnä Selimovic ei ole vielä täällä, mutta on ilmeisesti tulossa Ah, Selimoutse on täällä, joten me voimme sitten jatkaa eteenpäin ja käsitellä sitten Meidelin asiaa myöhemmin. Joten Selimovicin asiahan on tämä siis kohta 10 Euroopan unionin yleinen talousarvio varanhoitovuodeksi 2019 kaikki pääluokat. no, uh, Mr. Selimovic, I'm sorry, sorry for all... Selimovic, suokaa anteeksi. Esityslista ja kaikki nämä poissaolot ovat hieman sekoittaneet nyt kuvioita. Katrin Steiler puhuu Westfalin puolesta, oli hyvä. Thank you. Mrs. Eh, Kirsten Westfall couldn't be... Kiitoksia. Westfall ei päässyt tänne, joten lukisin hänen eh, lausuntonsa tässä asiassa, jos sopii. Kirsten pyytää siis anteeksi sitä, että hän ei ole täällä. Hän on tutustumassa EU-valtuuskunnassa eräsen eu rahoitteeseen projektiin ja hän kiittää hyvästä työstä kompromissitarkistusten parissa. Tuemme vahvasti tätä terveysteknologian arviointiprosessia, jossa otetaan huomioon terveyspalvelujen turvaaminen, autetaan eri sidosryhmiä ja terveysalan ammattilaisia heidän työssään ja tämä on omiaan lisäämään luottamusta toimintaan ja potilasturvallisuutta. SD pitää hyvänä myös sitä laajaa yhteisymmärrystä, joka hyväksyttiin kahdella kolmas, kahden kolmassaan enemmistöä koordinaattoreiden toimesta ja myöskin jäsenvaltioista on odotettavissa laajaa tukea ja Kersen kiittää kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Kiitos paljon, Catherine. No nyt, eh, herra Selimovic, annan nyt vihdoin teille puheenvuoron, jotta voitte kertoa lausunnosta koskien yleistä talousarviota. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta tämä on kuitenkin niin tärkeä aihe, että tästä olisi syytä käydä keskustelu. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Minä uskon, että Nämä auttavat, kun laadimme luonnosta, ja tämä lähettää budjettivaliokunnalle selkeän viestin, että sisämarkkina-alue ja kuluttajan suoja ovat sellaisia osa-alueita, jotka vaativat kunnollisen rahoituksen. Monet tarkistukset liittyivät Monet olivat lisäyksiä ja muutoksia kappaleisiin ja päätin, että en tee kompromissitarkistuksia, vaan nämä käsitellen kaikki itsenäisesti itse budjettilinjaan, niin olin sitä mieltä, että säästöjä olisi myös saatava aikaiseksi, tämä on erityisen tärkeää. Myös sisämarkkina-alueen suhteen olisi löydettävä säästöjä. Olin työskennellyt pitkään valiokunnassa, me ja muissa valiokunnissa, ja usein on puhuttu siitä, että lisätään määrärahoja, ja toisaalta kaikki tietävät, että leikkauksia on toteutettava. Ja nyt olen seurannut oma linjani niin Afkossa, jossa puhutaan Euroopan unionin tulevasta rahoituksesta, niin me emme voi rahoittaa kaikkia näitä vanhoja osa-alueita ja sitten myös näitä uusia osa-alueita, joita me haluamme. Nyt on uudistettava unionin rahoitus ja on ymmärrettävä, mitä tämä tarkoittaa. Tästä syystä johtuen olen päättänyt – laatia prioriteetteja sen suhteen, minkälaisia muutoksia minä haluaisin korostaa. Kosme ja reilu asiakasprofilointi, erot tuotteiden välillä, esteettömyysverkkoon. Kaikki budjettitarkistukset ovat laadukkaita, en voi niistä valittaa. Mutta on tärkeää, että priorisoidaan ja on tärkeää, että jotkut osa-alueet nousevat toisten edelle. Toivottavasti valiokunta tukee minua, kun huomenna äänestämme. Ja jälleen kerran haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia Selimovic ja EPP-varjo esittelijä kollega Tuon, ole hyvä. Rosatun, you have the floor. Rosatun, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tehdystä työstä. Muutama tarkistus on minulle erityisen tärkeitä. Ensinnäkin tarkistus 19. Itse puhuin sisämarkkinoiden viestintävälineistä, joita täytyy vahvistaa myöskin rahoituksen osalta. Se on mielestäni tärkeää. Kuluttajilla pitää olla enemmän tietoa ja siksi meidän täytyy tähän panostaa enemmän. Eli budjetti, tarkistus myöskin on tehty. Ja sitten tarkistus 20 ja 21. Olen ehdottanut, että lisäresursseja voidaan tarvita, jotta voidaan panna täytäntöön tiettyjä lainsäädäntöaloitteita, esimerkiksi yhtenäinen digitaalinen portti, joka on tarkoitus hyväksyä ensi kuussa, tai sitten geoblokkausehdotus, joka hyväksyttiin pari kuukautta sitten. Ja meidän täytyy varmistaa, että ne pannaan täytäntöön oikealla tavalla. Toivottavasti huomenna äänestyksessä on enemmän kollegoita paikalla kuin nyt. Ja sisämarkkinavaliokunnan kanta on sitten vahva ja yhtenäinen. Kiitos kaikesta työstänne. Thank you very much, Rosa. And then... Kiitos. Rosa sitten Grappiin ja sitten puolesta. Kiitos paljon. Minäkin uskon, että huomista äänestyksestä tulee hyvää. Olemme tehneet tarkistuksia ja yhteistyö on ollut hyvää. Kiitän valmistelijaa. Tästä huolimatta olen, tästä huolimatta olen sitä mieltä, ettei valmistelija ole täysin tukenut kaikkia ehdotuksiamme Esimerkiksi tarkistus neljä on selvää, että PK-yritykset päätyvät hankalaan tilanteeseen, koska politiikka suosii edelleenkin suuria alustojen tarjoajia ja siksi toivon, että tämä meidän tarkistuksemme hyväksytään huomenna. Sitten tarkistus 11. En tiedä sitäkään, miksi valmistelija ei tätä tarkistusta tue. Siinä on kyse eettisestä kilpailukyvystä ja sitähän tarvitsemme sisämarkkinoille, sillä sitä, sitä meillä nyt uupuu. Siksi toivon, että muut ryhmät voivat tukea tätä tarkistusta 11. Teimme myös budjettikohtiin liittyviä tarkistuksia ja toivon, että Itävallan kaudella niitä saadaan parannettua, sillä, sillä niissä olisi hieman muokkaamisen varaa. Kaikesta huolimatta kiitän valmistelijaa ja toivon, että nämä tarkistukset huomenna hyväksytään 020201 ja 020202 budjettikohdat ovat kyseessä. Ja niillä voitaisiin paremmin tukea pk-yrityksiä ja turvata kuluttajan suojaa ja niiden välistä tarpeellista tasapainoa. Sitten budjettikohdat. Jotkin budjettikohdat sellaisena kuin on ehdotettu heikentäisivät yritysten kilpailukykyä, jos huomenna ei saada lisärahoitusta niihin. Uskon myös, että on tärkeää. järjestää tiedotuskampanjoita ja varata niihinkin varoja. Sillä ja, ja tässä on kyse 30.04.01 budjettikohdasta erityisesti Toivon, että huomenna saamme aikaiseksi tasapainoisen lausunnon. Um, and I don't know... Kiitos. Ja antaisinpa vielä Selimovicille vastauspuheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan sin nyt vetää yhteen. Olen täysin yhtä mieltä kaiken kanssa, mitä täällä on sanottu. Ei ole mitään nokan kovuttamista näihin kollegojen tarkistuksiin. Olen yhtä mieltä, että nämä ovat tärkeitä asioita, joita on tuettava. Toisaalta loppujen lopuksi on priorisoitava. Euroopan unionissa ei ole riittävästi rahaa ja me emme voi vaatia liikaa tässä vaiheessa. Näin ollen on tarpeen priorisoida toimintakenttää ja minä teen ne priorisoinnit, jotka koen – asianmukaiseksi. Toivottavasti kollegat tukevat minua. Tämä on vaikea aihe. Olen yhtä mieltä kaiken kanssa, jota täällä on ehdotettu. Nämä ovat tärkeitä asioita. Toivottavasti taas vastaisuudessa on vielä enemmän rahaa, että voisimme panostaa näihin entistä enemmän. Kiitoksia. Huomenna äänestämme tästä asiasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voisimme siirtyä eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Ja esittelijänä on Jasenko Selimovic. Ja kyseessä on muita menetelmiä kuin unionin tullikodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojen käsittelymenetelmiä koskevan siirtymän kauden pidentäminen. Ja antaisin Selimovicille puheenvuoron, että hän voi esitellä hänen mietintöluonnoksen. Kiitos paljon taas puheenjohtaja ja on hienoa, että voin esitellä tätä mietintöluonnosta kollegoille. Olemme keskustelleet tästä asiasta valiokunnassa ja siinä lienee aika selvät sävelet, mutta aluksi haluaisin sanoa, että on todella harmillista, että tällaista elektronista järjestelmää koskevaa uudistusta ei saada aikaiseksi 2020 mennessä toisin kuin tullikoodeksi mukaan pitäisi. Pyrin kaiken voitavani tekemään, jotta asia saadaan pantua täytäntöön mahdollisimman kattavasti. Ja siksi olen päättänyt tukea komission ehdotusta siitä, että siirtymäaikaa pidennettäisiin viidellä vuodella vuoteen 2025 asti. Ja toivon, että voitte kannattaa tätä. Se on hyvin tärkeää, jotta tulliviranomaisten, yritysten ja kansalaisten oikeusvarmuus säilyy ja näin ei olisi, jos osa elektronisista järjestelmistä otettaisiin käyttöön eri aikataulussa tai keskenään eri aikataulussa. Samalla haluan varmistaa kuitenkin senkin, että tämä on sitten se lopullinen takaraja. 2025 vuoteen mennessä tulliviranomaisten pitäisi käyttää enää pelkästään elektronisia asiakirjojen siirto menetelmiä työssään. Ja siksi on tärkeää, että me politiikan tekijöinä olemme ahkerasti mukana tässä säätelytyössä ja varmistamassa sitä, että tuo 2025 takaraja saavutetaan. Ja ehdotan, että komissiota velvoitetaan raportoimaan vuosittain parlamentille sitä edistyksestä, jota on saavutettu sekä haasteista, joita on olemassa kilpailun alalla ja muuten odotan kollegojen hyvää panosta tähän mietintöluonnokseen ja odotan hyvää yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Puheenvuoron saa Schwab, joka on varjoesittelijä. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Selimovicia erinomaisesta työstä. Mielestäni hänellä on ollut hyvin pragmaattinen lähestymistapa – Mutta kuitenkin muistuttaisin, että parlamentissa ei voida tehdä niin, että säädetään lakeja, sitten vedetään ne pois, sitten säädetään sama uusi laki, ja sitten kun ne astuvat voimaan, niin sanotaan, että lykätään tätä vielä kuudella vuodella. Ei tämä näin toimi. Ja siksi on hyvä, että kollega Selimovic on katsonut aikataulukysymyksiä ja määräaikoja. No 2025 on kyllä minusta vaikea hyväksyä. Miksi se onnistuisi vasta silloin? Jo 2011 olisi pitänyt olla näin. Eli meillä pitää olla hyvin selkeä, selkeä kanta tässä asiassa. Ja meidän täytyy... Me en halua enää kuulla, miksi tämä ei toimi. Siis joko tämä toimii tai sitten jäsenvaltiot sanovat, että he eivät pysty tekemään tai panemaan täytäntöön yhteisiä päätöksiä. No sitten se olisi veronmaksajillekin halvempaa. Jäsenvaltiot päättävät näistä asioista, mutta tämä nyt oli kritiikkiä esittelijälle. Mielestäni vuotta 2025 ei voida hyväksyä, koska jäsenvaltiot, jotka saavat tämän pidennyksen, eivät ole tähänkään mennessä tehneet yhtään mitään. Ja sitten on turha toivoa, että vuonna 2025kään mennessä tapahtuisi mitään. No, voitaisiin pidentää tätä aikaa vaikka kahdella vuodella. Eli ehkä voisi olla siirtymäkausi vuoteen 2022, mutta se, että tämä taas lykätään seuraavalle tai sitä seuraavalle lainsäädäntökaudelle, niin sitä ei voi hyväksyä. Eli tästä pitää keskustella seuraavalla lainsäädäntökaudella ja sen pitäisi sitten astua voimaan sitä seuraavalla kaudella. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten meidän täytyy pyytää, että jäsenvaltiot luopuvat tästä kokonaan tai, sitten, tai että tehdään uusi ehdotus. Ja uskon, että sille saisimme viime kädessä enemmistön. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenvuorosta. Sikäli kun olen ymmärtänyt, komissio ei ole täällä. Olisiko Selimovicilla vielä sanottavaa? Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä kollega Schwab sanoi. On suuri huolenaihe, että jäsenvaltiot eivät toteuta, mitä ovat luvanneet. Se, että asetimme takaleeksi 2025, on se, että tässä saadaan riittävästi aikaa, että ei ole mitään tekosyytä saada tätä valmiiksi ajoissa. Mikäli jätä lyhyemmän ajan, niin he sanovat sitten jälleen kerran, että tässä ei ole riittävästi aikaa, joten tässä joudutaan vielä lykkäämään ja jäädään saman tilanteeseen. Mutta olen yhtä mieltä Schwabin kanssa, että nyt on syytä todellakin arvostella niitä jäsenvaltioita, jotka eivät toteuta lupaamiaan asioita. 2025 mm, on mielestäni hyvä takaraja ja komissio raportoi meille vuosittain asian kehittymisestä, koska olen täysin samaa mieltä, että tämä sama tilanne ei voi enää toistua. Me emme voi enää nähdä kokea sellaista tilannetta, jossa jäsenvaltiot eivät toteuta näitä lupauksiaan. Kiinnitän huomiota kaiken, mitä sanottiin, ja palaan asiaan myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Tarkistusten jättämisen takaraja on 6. syyskuuta kello 12. Katsotaan, miten asian kanssa käy. Nyt voimme päättää esityslistan kohdan. Onko EPP-ryhmästä ketään, joka sattuisi tietämään, onko meidällä matkalla. Olen ymmärtänyt, että Schwab toimii me Eva Meidelin sijaisena, joten voisimme siirtyä seuraavan esityslistan kohdan kanssa eteenpäin aihe on niiden edellytysten ja menettelyjen vahvistaminen, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja. Näin ollen meidän sijaistava Schwab saa puheenvuoron. Nyt käsitellään tarkistuksia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, todellakin kollega Meidelle ei pääse tänään paikalle. Hän pyytää anteeksi tätä. Hän on hyvin innostuneesti aloittanut työt tämän asian parissa niin sanotun SMITin eli sisämarkkinoiden tiedotusvälineen, tiedonsiirtovälineen. Ja sisämarkkinathan eivät liity pelkästään kilpailukysymyksiin, vaan komissiolla on muillakin sisämarkkinoiden osa-alueilla ollut vaikeuksia panna täytäntöön säännöksiä ja meidän on havainnut, että tätä lainsäädäntöhanketta vastustetaan varsin laajasti paitsi jäsenvaltioissa myös erilaisissa etujärjestöissä – Tästä hänen mielestään herää melko suuri joukko oikeutettuja pelkoja, joihin hän on pyrkinyt vastaamaan tarkistuksillaan, mutta on joitakin epäselviä kysymyksiä vielä. Kollega Meidel pahoittelee sitä, että tämä ongelma voidaan ratkaista oikeudellisessa mielessä vain niin, että valitaan toinen oikeusperusta – kuin nyt on ehdotettu. Sillä jos jäsenvaltiot niin voimakkaasti ja jopa dogmaattisesti vastustavat tätä ehdotusta, niin jää avoimeksi kysymys se, että onko 114 todellakin sopiva oikeusperusta. Ja tässä sitten Medel ehdottaa, että valittaisiin 40 kolme tai 137 artikla tarkemmin oikeusperustaksi. Ja se olisi meidän mielestä ainoa järkevä ratkaisu, sillä jos jäsenvaltio niin vahvasti vastustaa äh, lainsäädäntöehdotusta, niin ei meidän kannata millään näennäisen toimivilla ratkaisuilla äh, pyrkiä laajentamaan parlamentin toimivaltaa, sillä se olisi vesiperä loppujen lopuksi. Sen vuoksi tälle SMIT-järjestelylle pitäisi muuttaa oikeusperustaa. Tämä on tietysti hyvin kauaskantoinen muutos, josta pitäisi päättää enemmistöllä, mutta minulla on sellainen käsitys, että enemmistö poliittisista ryhmistä tukisi tätä ehdotusta. Toisaalta sitten on vielä senkin jälkeen avoinna kysymys, että miten sisämarkkinoiden heikkouksia voitaisiin paikantaa niillä osa-alueilla, joilla eh, niistä ei riittävästi ilmoiteta komissiolle toimijoiden puolesta. Siinä ei ole mitään avointa ja selvää toimivaltaa. Alakohtaiset eh, kyselyt ovat siihen hyvä väline, mutta pitäisi sitten selvästi erotella se, että mitä niiden kyselyjen kautta saatujen tietojen perusteella tehdään, sillä siinähän kerätään näissä kyselyissä kaikenlaisia tietoja ja analyysit pitäisi erottaa johtopäätöksistä. En vastustanut tätä ehdotusta täysin, vaan mielestäni sitä piti vain hieman parantaa, mutta Vaikuttaa siltä, että huomenna päätämme lähinnä tästä oikeusperustan muuttamisesta ja sen vuoksi sitten neuvostonkin pitäisi ottaa tämä asia uudelleen käsittelyyn. Mielestäni kollega Meidel on tehnyt erinomaista työtä ja hän on pyrkinyt sovittamaan näitä asioita yhteen ja löytämään ratkaisuja, mutta se ei kollegoille riittänyt, joten nyt ollaan sitten tällaisten suurten muutosten edessä huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Puheenvuoron saa ST-esittelijä Grapini. Kiitoksia. Olen puhunut tästä aiheesta hyvin paljon tässä valiokunnassa ja myöskin komission ja sidosryhmien kanssa. Tämähän oli kiistanalainen ehdotus. Enkä usko, että komissiolla oli kunnollista oikeusperustaa tälle ehdotukselle. Harmi, ettei komissio ole paikalla. On ikävä joutua torjumaan tämä ehdotus, mutta ai, ai siellä on. Niin, kyllä komission edustajat ovatkin paikalla, kiitoksia. Eli minulla varjoistelijana on ollut paljon kokouksia. Ja mielestäni selkeä oikeusperusta ei ollut tälle ehdotukselle. No, komissiolla oli varmaan hyviä tavoitteita, mutta aina kun tästä puhuttiin, on selkeitä asioita, jotka liittyvät toisiasuusperiaatteeseen ja suhteellisuusperiaatteeseen. Ja tämä on tietyllä tavalla myöskin subjektiivinen kysymys. Eli millä tavalla sitten valitaan yritykset jotka otetaan mukaan. Eli en tiedä, onko tässä riittävästi otettu huomioon pk-yrityksiä. Arvostan sitä, mitä esittelen tehnyt. Meillä oli varjoesittelijöiden kokouksia, joissa pyrittiin löytämään ratkaisuja. Huomenna me sitten äänestämme Täytyy muistaa, että parlamentin oikeudellinen yksikkö muistutti, että komission ehdotuksella ei ole vankkaa oikeusperustaa. Eli ehkä tämä tarkistus olisi hyvä saada läpi huomenna. Nikola ja muut laativat tarkistuksen. Se olisi yksi tapa edetä tästä tilanteesta eteenpäin. Mielestäni esittelijän ehdotukset. voisivat olla pohja sille, että hylkäämme komission ehdotuksen. No, keskustelemme tästä myöhemmin. Huomenna täytyy sitten päättää, miten äänestämme, mutta ainakin minusta tämä komission ehdotus tähän liittyy siihen, että komissio valvoo suoraan yrityksiä, niin mielestäni tämä ei ole kovin hyvä ehdotus. Tämä ei ole selkeä. Voi olla, että komissio tekee uuden ehdotuksen ja ymmärrän kyllä, mihin komissio pyrkii, eli se haluaa paremmin valvoa tilannetta ja ymmärrän Volkswagen tapauksen, mutta tässä täytyy toimia kansallisten viranomaisten kautta. Eli komissio voi ottaa yhteyttä heihin rikkomusmenettelyiden osalta. Mutta mielestäni tämä ei ole ratkaisu ongelmaan. SND-ryhmän ehdotus tähtää siihen, että noudatamme oikeudellisen yksikön suosituksia ja mielestäni se on parasta tapa tässä. ECR, Kiitos. ESR-ryhmän puolesta Dan Dalton. Kiitos. Puhun Sylikin puolesta. Hän haluaa kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän työstään tämän asian parissa. Sylik on sitä mieltä, että tähän ehdotukseen on oikeutetusti suhtauduttu skeptisesti. Vaikutusten arviointi oli heikko ja tilastot olivat marginaalisia Komissio haluaa, että yritykset kertovat kulurakenteesta, hinnoittelusta, tuotteiden piirteistä, maantieteellinen jakautuminen ja työsopimustietoja. Sylik on sitä mieltä, että EUlla on jo mahdollisuus ja välineet kerätä tietoja, julkiset kuulemiset, tutkimukset, kyselyt ja lisäksi on tiedonantovelvoite erillisille elimille kussakin jäsenvaltiossa vapaaehtoisesti ja vaikka yritykset näitä tietoja antavat merkittävästi, niin komissio on hylännyt valtaosan valituksista, joita yritykset ovat antaneet, eikä näitä rikkomustapauksia seurata. Joten tässä tulisi suuri määrä työtä ja resursseja annettavaksi, ja EUlle tulisi antaa, tässä olisi mahdollisuus hoitaa tämä asia paljon tehokkaammin. Lisäksi tässä ei ole mitään turvalausekeita, että voitaisiin varmistaa, ettei tietovuotoja tapahdu luottamuksellisen tietojen vuotamista. Ja tässä yritys menettää toimivaltaa komission nähden. Lisäksi ei ole luvattu, etteikö tietoja voitaisiin käyttää yrityksiä vastaan – eikä suinkaan ainoastaan jäsenvaltioita vastaan, ja yritysten on annettava tietoja, vaikka ne ovat osoittaneet, että ne eivät ole rikkoneet EU-lainsäädäntöä vastaan. Ja tästä tulee vaarallinen työkalu yrityksiä vastaan. Ehdotetut sanktiot on toinen asia, joka huolestuttaa. Lisäksi halutaan kieltää tiettyjä liiketoimintamalleja EU-ssa, mikäli komissio on sitä mieltä, että ne ovat vaarallisia EUlle. Suliko sitä mieltä, että Smith on esimerkki siitä, että ylisäännellään ja sen parannukset sisämarkkinoiden toimintaan ovat kyseenalaisia, mutta nämä haitat ovat täysin selkeitä. Tämä on uhka yrityssalaisuudelle, yritysten toiminnalle ja eri liiketoimintamalleille. Ja koska oikeudellinen yksikkö on myös sitä mieltä, että komissio on käyttänyt tässä väärää oikeusperustaa, sulikon sitä mieltä, että olisi hyvä, että tuetaan oikeudellista yksikköä tässä asiassa. Kiitos oikein paljon. And then... Kiitos. Alden puolesta Selimovic, olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. I would like... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan kiittää esittelijää Eeva Meideliä teke- siitä, että hän on tehnyt niin hyvää työtä kuin mahdollista tässä asiassa. Valiokunnalla ja koordinaattoreilla on ollut työtä tämän tilanteen hoitamisessa. Se on ollut hankalaa ja kaikki ovat tehneet hyvää työtä olosuhteisiin nähden. Uskon, että olemme alusta lähtien tehneet kaiken voitavamme ALDE-ryhmässäkin sen selvittämiseksi, mitkä ovat tätä ehdotusta puoltavat argumentit. Ja kun olen käsitellyt tätä asiaa aika pitkään, en ole keksinyt, että mitä ne olisivat. Siinä on paljon haittoja erittäin suuria sellaisia, jotka on otettava huomioon. Tietojen luovuttaminen ja pyytäminen tämän tyyppisten tietojen lähes kaikilta ei siksi, että jokin, joku henkilö tai jokin yritys olisi epäilyttävä, vaan siltä varalta, että jokin toinen toimija tai henkilö on ehkä epäilyttävä, niin tässä luottaisiin sellaista järjestelmää, jossa rangaistaan ihmisiä siitä, että he eivät voi nyysiä mitään toisiltaan tai halukkaita siihen. Sen takia minulla on hyvin suuria varaumia tämän asian suhteen ja mielestäni EU:ssa ei edes pitäisi olla tällaista lainsäädäntöä eikä sitä siksi pitäisi hyvästyä. Oikeusperusta on vain oikeastaan lisäongelma tässä tilanteessa ja sitä on varmaan pyritty käsittelemään ainoalla mahdollisella tavalla, mutta aiomme vastustaa tätä ehdotusta. Mielestämme sitä ei pitäisi olla edes agendalla. Ja jos tämä ei onnistu, niin, niin sitten kannatamme toissijaisesti sitä oikeudellisen yksikön kantaa, että ei ole sellaista oikeusperustaa, jolla parlamentissa voitaisiin tätä käsitellä. Olen pahoillani tästä, mutta siitä huolimatta, kuinka paljon komissio on tähän panostanut, niin emme voi kannattaa tätä millään tasolla. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajille, jotka ovat paikalla. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeusperusta on tämän ongelman ytimessä ja muu keskustelu liittyy sitten tämän keskustelun lopputulokseen. Komissio uskoo, että komissio pohjautuu oikeusperustalle, jota komissio on ehdottanut. Uskomme, että artikla 114 4 ei voida poistaa ehdotuksesta. Jos katsomme tavoitetta ja ehdotuksen sisältöä, niin meille on täysin selvää, että tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa kohdennetuilla tiedonkeruu toimilla. Eli tämä ei ole mikään yleinen tiedonkeruuväline. Artikla 337 olisi silloin oikea oikeusperusta. Tämä liittyy läheisesti sisämarkkinoihin, ja siksi tarvitaan artiklaa 114. Vaikutusten arvioinnissa myöskin oli useita esimerkkejä julkisista hankinnoista, rahoitusalan sääntelystä. Siellä smitiä tarvittaisiin, jotta voitaisiin parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja pystyttäisiin ratkaisemaan tiettyjä ongelmia. Esittelimme näitä esimerkkejä useaan otteeseen tässä valiokunnassa. Eli vielä kerran totesin, että lainsäädännön ytimessä on sisämarkkinat. Artikla 114 on tarpeen ja sitä ei voida poistaa oikeusperustasta. On myös valitettavaa, että parlamentti ei ole keskustelemassa tästä ehdotuksesta – se on tärkeää, sisä, se liittyy sisämarkkinoihin, oikeuksien sisämarkkinoilla. Ja jos ehdotuksessa on heikkouksia, niin me katsomme, että ne voidaan korjata lainsäädäntöprosessissa, mutta heikkous ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö ehdotukselle olisi oikeus perustaa. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos Andreas. Onko vielä loppukommentteja? With great pleasure. First... No mieli hyvin. Ensinnäkin kiittäisin kaikkia kollegoja näistä hyvistä puheenvuoroista. Mielestäni saimme nyt jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä mieliä mielipiteitä tästä asiasta on. Otamme huomioon komission kannan ja ymmärrämme sen halun ja argumentit sen puolesta, että mitä vielä pitäisi tehdä. Ymmärrämme, että yritykset ovat peloissaan, sillä ne eivät mm, tiedä, mihin kaikkeen tämä johtaa. Ja tässä tuli esiin monia näkökantoja. Ainoa tie ulos tästä umpikujasta ja sellainen tie, jolla voidaan saada turvallinen oikeudellinen ympäristö tähän asiaan on Meidelin mukaisesti se, että oikeusperusta muutetaan eri artiklaan, 327 artiklaan, ja meidän on vakuuttunut siitä, että tämä on ainoa keino pitää tämä hanke hengissä ja sille voitaisiin sitten saada ehkä enemmistö parlamentissa ja myöskin valmistella maaperää jatkokeskusteluja varten. Katsotaan, mitä huomenna tapahtuu. Uh, Kiitos. Toki äänestämme tästä huomenna aamulla, joten katsotaan, mikä sen lopputulema on. Näihin sanoihin voimme päättää aamupäivän istuntomme. Haluan kiittää kollegoja joustavuudesta, koska tässä oli joitain muutoksia tässä meidän esityslistassa ja ohjelmassa. Kiitos joustavuudesta ja me näemme jälleen iltapäivällä.